Arvo kollegat, pyydän istumaan paikoille. Ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa viimeiseen kokoukseen. Tämä on yhteinen valiokuntien kokous, budjettikokouksen ja Ekon, koko, Ekon valiokunnan välillä, budjettivalikunnan Ekon valiokunnan välillä. Tämä liittyy siis Euroopan strategisten investointien rahaston jatkamiseen – ensinnäkin esityslista, onko siihen kommentteja, voidaanko se hyväksyä. Ja sitten tarkistan, että hyväksymme myös pöytäkirjaa aikaisemmasta yhteiskokouksesta, joka pidettiin 15. toukokuuta 2017. Onko tähän kommentteja? Pöytäkirja on hyväksytty. 26. lokakuuta neuvottelu tiimi budjetti Ekon pääsi poliittiseen sopuun puheenjohtajavaltion Viron kanssa siitä, että jatkettaisiin Euroopan strategisten investointien rahastoa esiriä. Neuvosto ilmoitti parlamentille kirjeen kautta 8. marraskuuta 2017, että Koreper vahvisti poliittisen sopimuksen, johon oltiin näin päästy. Muistutukseksi alkuperäinen raportti ja meidän mandaatti, joilla neuvotteluihin ryhtiin neuvoston kanssa hyväksyttiin budjetti kokouksessa 15. toukokuuta Koreperin kirje, konsolidoitu tekstiversio lähetettiin valiokuntien jäsenille 9. marraskuuta. Ja kyse oli tämän aamun jälleenkulmisesta artiklan 69F4 budjettiekontekstissa mukaan nyt siirrymme äänestämään tästä tekstistä, mutta tähän on tarkennus vielä ja annakin puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle Roberto Guartierille. Jean. Kiitos Jean. Minulla olisi yksi ilmoitusasia. <clears throat> Artiklassa 9, 2 kohta 1a uusi sisältää konsolidoidussa sopimuksen muodossa virheen ja ryhmät ovat saaneet tiedon siitä, että olemme saaneet kirjallisen lupauksen, että tämä virhe korjataan juridisen selvennyksen yhteydessä ennen täysistuntoäänestystä menettelyjen mukaan, tunnustaen, että EIP pitäisi kohdistaa ainakin 40 prosenttia infrastruktuurihankkeisiin tukien sellaisia tukia, jotka noudattavat COP21 ympäristötavoitteita. Tämä siis tekninen oikaisu. Varmasti kaikki voimme olla ylpeitä tästä hienosta edistys, edistysaskeleesta, hienoa yhteistyötä valikuntien kesken, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden. Monet poliittiset ryhmät ovat merkittävästi parantaa tätä tekstiä. Nyt haluaisin antaa esittelijöille puheenvuorot ihan lyhyitä kommentteja varten. Olkaa hyvä. Juan Fernandes. Minä kiitän molempia puheenjohtajia, molempien valiokuntien puheenjohtaja. Kiitän tuosta esittelijä Udo Bulmania Mielestäni teemme erinomaista työtä ja ne tavoitteet, joita meillä oli alussa, niin me saavutimme ne lopuksi. Kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä. Kun parlamentti on yhtenäinen, silloin onnistumme saavuttamaan ne tavoitteet, joita asetetaan hyvin pikaisesti – 125 miljoonaa euroa säästettiin verkkojen eurooppa välineille Ja tässä halutaan sitä 155 miljoonaa takuu varten, niin me saimme tuoretta rahaa tähän tarkoitusperään. Nyt meillä on asetus, jossa on tätä lisäarvoa vahvistettu, parlamentin roolia vahvistettu ja avoimuutta on lisätty. Meidän jäsen on lisätty nyt tähän ohjausryhmään. Enemmän tilivelvollisuutta. Vähiten kehittyneet alueet taas saavat pienempiä hankkeita mukaan ja nämä kansalliset pankit ovat paremmin mukana, National Promotional Banks. Ja lisäksi investointineuvontakeskus näkee päivänvalon ja koko hankkeeseen saadaan proaktiivisempi ote. Toivottavasti EIP voi hyvin tulkita nyt tätä asetusta, että saadaan enemmän kilpailukykyä, enemmän työpaikkoja Euroopan unionille, varsinkin nuorille, kaikilla Euroopan alueilla tasapainoisesti. Investointien tulee olla tukikelpoisia ja ympäristöystävällisiä, koska me myös vahvistimme tätä ilmastoulottuvuutta ja ilmastotavoitteita. Kiitos oikein paljon. Olen varma, että tämä tulee toimimaan. Udo Bulman. Thank you, Dean Kiitos puheenjohtajat. Kiitos erityisesti myös Jose Manuelille Tämä oli loistavaa joukkuetyöskentelyä taas kerran. Kiitos myös kaikille varjoistelijoille eri valiokunnista. Erityisesti tietysti haluaisin sanoa tämän tällaisena päivänä, että kiitos taustajoukoille toimistoilla, ryhmissä, jotka taas tekivät aivan huippuhienoa työtä. Mikä nyt on tärkeintä tämä parlamentti ESIR 2 myötä on saavuttanut. Arvon kollegat, te kaikki olette kokeneita poliitikkoja ja te tunnette tämän hallintologiikan. Milloin ohjelma on hyvä ohjelma? No kun rahat on käytetty vuoden lopulla ja kun tuo budjettikausi on loppu. Tuolla logiikalla, arvon kollegat, ollaan toimittu rahaa nyt virtaan, mutta me tulemme pitämään huolen siitä, ja olemme pitäneet huolen siitä, että näistä rahoista syntyy hyvää työtä, hyviä tuotteita. Näin ollen voimme auttaa alueella pääsemään pois umpikuista. Me nykyaikaistamme talouttamme, nykyaikaistamme infrastruktuuria siellä, missä sitä tarvitaan. Rahaa ei pidä nyt heittää kankkulan kaivoon tai vanhalla tavoilla, vaan pitää nyt luoda uutta laatua tämän esirin myötä. Ja se on ratkaisevan tärkeää. Ja monin suuntaviivan tämä on saatu nyt läpi. Lisää avoimuutta, lisää laatua, lisää todellista lisäarvoa, parempaa hallintoa, joka myös tekee avoimeksi sen, miksi jostakin päätetään jollakin tapaa, miksi asiat viedään oikeaan suuntaan. Esir tulee ottamaan tässä. Ja tulemme nyt voimaan sanomaan kaikille, että tämä on laadukas tuote, joka on syntynyt täällä Euroopan unionissa. Ja se on itse asiassa se, missä tässä nyt onnistuttu. Jose Manuel sanoi, että tämä menestys oli mahdollinen, koska ryhmärajat ylittävästi tehtiin erinomaista yhteistyötä. Ja voin molempi nimissä varmaan sanoa, että tässä nyt ei olla erottu noista alkuperäisistä parlamenttitehtävistä. Kaikki on tuttu päin, kaikki on kaikki on työstetty ja neuvottelutiimin yhtenäisyys, niin sitäkin haluaisin vielä korostaa. Se on hyvin epätavallista tässä parlamentissa. Tämä oli positiivinen esimerkki yhteistyöstä ja toivon, että näissä aihealueissa sitä voidaan viedä jatkossakin eteenpäin, kun näitä uusia tehtäviä meille tulee. Käännekohtaa ei ole vielä päästy Euroopassa, pitää mennä uusia askelia, mutta ensimmäinen tärkeä askel on otettu. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa koeäänestystä varten. Can I, can I see, sorry? Okay. Still some colleagues to vote for the test. Vielä odotamme muutamaa kollegaa. Problems? Onko ongelmia? We give you the time. Annamme teille hetken aikaa. No, now is a test. Tämä on siis koeäänestys. It's good also to be in favor of the test, but... Hienoa, että äänestätte testin puolesta. Some machine not working. Onko täällä laitteet, jotka eivät toimi? Filippe ehkä toinen saattaisi toimia. Toimiiko nyt? Hienoa. Testiäänestys päättyy. Ja äänestyksenä voimme väliaikaisen sopimuksen tuloksesta äänestää. Äänestys alkaa. one colleague to vote, but it's not mandatory. Vielä yksi kollega voisi äänestää. Selvä. Edustaja Klins lisätään plussalla. Näin arvelisin. Äänestys päättyy. 52 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Hieno enemmistö, onnettelut. Teksti on hyväksytty. Congratulations to everybody. Onnittelut kaikille esittelijöille, varjoesittelijöille, henkilöstölle ja sihteeristölle. Ja saan kiitos.